rikkoo kansainvälisiä yleissopimuksia, jotka Liettuakin on allekirjoittanut. Euroopan parlamentti on paikka, jossa nämä asiat on käsiteltävä ja tuotava ne esille. Vähemmistöjen oikeuksia on kunnioitettava. Hyvä. Herra Jovro, olemme nyt päässeet yhden minuutin puheenvuorojen loppuun ja seuraamme, siirrymme sitten viimeisen esityslistan kohtaan. Kyseessä on herra Bodjin mietintö. Euroopan unionin suhteet Persianlahden yhteistyöneuvostoon. Herra Budji, neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Ennen aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että tämä mietintö on tulosta erittäin hedelmisestä rakentavasta työstä poliittisten ryhmien välillä. Haluaisin kiittää henkilökohtaisesti Howittia, Repulsia, Bradneria, ja jäätteenmäkeä hyvästä yhteistyöstä. Tiedätte, että tässäkin mietinnössä käsitellään globaalia strategiaa, kun ajatellaan Euroopan unionin ja Persianlahden yhteistyöneuvoston välisiä suhteita, eli GCC-suhteita. Työmme on alkanut jo kuukausia sitten, siis ennen näitä nyt nähtäviä arabimaailman tilanteita ja tapahtumia. Nythän olemme huomanneet, kuinka voimakkaita mielenosoituksia tuolla Persinlähden maissa on esitetty. Siellä vaaditaan vapauksia, perusoikeuksia ja demokratiaa. Mutta jo työmme alusta alkaen ja jo ennen tapahtumien liikkeelle nyt kähtämistä tämä mietintö ja tarkistukset, jotka hyväksyttiin valiokunnassa, toivat esille kaikki ne ongelmat, jotka ovat nyt johtaneet kapinaan. Olemme tuominneet syrjinnät mukaan lukien syrjintä, joka perustuu sukupuolen tai uskontoon. Korostamme myös työoikeuteen ja sosiaali- ja ammattijärjestöjen oikeuksiin, ilmaisunvapauteen, naisten oikeuksiin, oikeusjärjestelmän uudistuksiin, kuolemantuomioon ja tuomion lakkauttamisen ja poliittisen rangaistuksen lopettamisen Bahrainin tilanteen jälkeen ja tila, mielenosoitusten tukahduttamisen jälkeen ja, ja myös sotilaallisen toiminnan jälkeen kesisen jäsenten taholta olemme esittelyiden kanssa tehneet useita suullisia tarkistuksia, joilla ilmaistaan tuki vapauden puolesta taisteleville mielenosoittajille. Olemme korostaneet sitä, että heidän vaatimuksensa ovat oikeutettuja. Olemme tuominneet Bahrainin viranomaisten väkivaltaisen puuttumisen ja ja GCCn ja sen valtioiden sotilaallisen väliintulon olemme ilmaisseet syvän huolemme valtaa pitävien väkivaltaiseen reagoitiin ja tuemme täysin demokraattisen siirtymän prosessia. Tässä mietinnössä tietenkin hahmotellaan myös pitkän aikavälin strategisia perspektiivejä. Siinä otetaan esille kumppanuuden mahdollisuudet useilla geopoliittisilla energia-, kansa, koulutus- ja tiedealoilla sekä alueellisen integraation alueella. Poliittisesti Iran tietenkin on todellinen uhka. Iranin ja Israelin välillä Persianlahden maat joutuvat väkisinkin uhreiksi ja, ja ne maat odottavat meiltä paljon niin, että Iran ei saisi kehitettyä ydinaseesta asetta. GCCn jäsenvaltiot muodostavat neljännen osan Arabitin liiton jäsenmaista. Niillä on merkittävä rooli prosessissa ja ne ovat myös tehneet arabimaiden rauha-aloitteen energia-alalla. GCC on tärkein Euroopan unionin öljyn tuoja, olemme siis riippuvaisia näistä maista, mutta öljyvarannot ovat kuitenkin vähenemässä ja siellä ollaan valmistautumassa monenlaisiin energialähteisiin, kuten uudistuviin energialähteisiin. Ja tällä alallahan me voimme tarjota kokemustamme koulutus- ja tiedealoilla näissä maissa. Koulutus on yksi prioriteetteista. Yliopisto yliopistojen ja professoreiden puutteesta on otettu esille amerikkalaisten yliopistojen antenojen, tällaisten sivukonttoreiden perustaminen valitettavasti Euroopan unioni. Tässä on paljon amerikkalaisia jäljessä. Esimerkiksi vain kahdeksan gcc oppilasta on tullut viime vuonna Euroopan Erasmus Mundus-ohjelman puitteissa. Sitten alueellisesta yhdentymisestä GCCllä on vähän vaikeuksia päästä eteenpäin. Euroopan unionilla on paljon kokemusta ja se voisi tuoda äh, apua, neuvoja ja tietotaitoa. Haluaisimme vedota kauppa sopimuksen tekemiseen. Siitä on neuvoteltu jo yli 20 vuotta. Kiitoksia, herra Bodi. Minulla on täällä kaksi puheenvuoropyyntöä, puheenvuoropyyntöä. Edustaja Paska. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, štáty Perského zálivu predstavujú významný hospodársky potenciaali. Arvoisa puhemies, Pesälähden valtioilla on merkittävää potentiaalia taloudellisesti ja näin tarjoutuu monia yhteistyön mahdollisuuksia EUn kanssa. Pesälähden yhteistyöneuvosto ja EU haluavat vahvistaa yhteistyötä, kauppayhteistyötä – mutta meidän pitäisi voida keskustella näiden maiden kanssa prioriteeteistamme ja samalla tarkkaan kuunnella sitä, miten voimme auttaa tämän alueen maita. Monissa kysymyksissä meillä on samantyyppinen kanta. Siksi yhteistyötä ei pitäisi rajoittaa kauppaan. Tieteelliseen yhteistyöhön tiedämme, että me tarvitsisimme uudistuksia tällä alalla. EUn kunnianhimoiset suhteet Pesialahden yhteistyöneuvostoon ja tämän alueen maihin voisivat sisältää myös läheisemmän kumppanuuden maltillisen islamin edustajien kanssa. Näinä hankalina aikoina tämä olisi lisäetu, jota tästä yhteistyöstä saataisiin. Kiitos. Kiitoksia edustaja Paska. Sitten edustaja Zegedi. Kiitos, a szót, tisztelt elnök úr. Személy szerint Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin tukea ajatusta, että solmittaisiin sopimus Persenlahden yhteistyöneuvoston ja Euroopan unionin välille. Tämä on siis strateginen kumppanussuhde jo pelkästäänkin arabimaiden öljylähteiden vuoksi. Olisi erittäin tärkeää luoda läheisempää taloudellista yhteistyötä tuon maailman alueen kanssa. Me tarvitsemme uusia kumppaneita, he tarvitsevat uusia markkinoita. EUlla on jo merkittävä rooli, jota täytyy entisestäänkin vahvistaa. Suhteita täytyy pönkittää. Keskustelut on käyty jo 20 vuoden ajan. Nyt ne täytyy saada menestyksekkäästi päätökseen. Tämä tarvitsee edellyttää poliittista tahtoa puolin ja toisen, koska tällä hetkellä Vaikuttaa siltä, että nyt ollaan pattitilanteessa. Miten tästä tilanteesta päästään sitten yli? Tätä täytyy pohtia. EUsta täytyy tulla myöskin kilpailukykyisempi verrattuna Yhdysvaltoihin ja Kiinaan kumppani, kumppanina. Me tarvitsemme tiettyjä talouden sektoreita mukaan etsimään markkinarakkoa arabimaailmasta jotta he saisivat oman osuutensa sieltä markkinoista. Kiitoksia edustaja Segedi. Rămăzescu. Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi haluaisin omalta osaltani onnitella herra Bodia tästä mietinnöstä näin parlamentin tukervon unionin ja Pärsialaisen yhteistyöneuvoston neuvottelujen keskeisillä tärkeinä aikoina Bahrainin tapahtumat osoittavat, että meidän on tiivistettävä poliittisia suhteita kahden äh, kansainvälisen järjestön ja organisaation välillä. Kuusi arabimaata ovat osoittaneet, että ne pystyvät jopa rauhanomaiseen yhteiskunnan muutokseen parantamalla ihmisoikeuksien tilannetta. Euroopan unionin öljysaantiin liiput, vaikuttaa Välimeren alueen tapahtumat. Yhteistyö unionin ja GCC kanssa on aivan keskeistä, jotta voimme varmistaa energian saantimme ja energian hintojen nousun maailmanlaajuisesti. Ka- toivon, toivon, että 20-vuotiset neuvottelut lopulta päättyisivät ja saisimme aikaan vapaakauppasopimuksen. Kiitoksia sitten vielä komission edustaja. Thank you, uh, Mr. Chair. Kiitos arvoisa puhemies. Hyvät kollegat, tänä iltana me täällä keskustelemme tästä mietinnöstä yhteistyön neuvostosta Käsittääkseni jotkut poliittiset ryhmät olisivat halunneet lykätä keskustelua, jotta otettaisiin huomioon strategiset ajat, joita elämme tällä hetkellä. Kun tämä mietintö luonnosteltiin, kukaan ei olisi voinut arvata, miltä maailma näyttää tänä päivänä ja mitä haasteita kansalaiset ja kaikki kohtaavat valtiossa tänä päivänä. Jokainen maa on omanlaisensa ja EU on vastannut eri tilanteisiin eri vastauksen muodossa. Kuulitte Cathy Ashtonin kommentoivan tätä Tunisia, Egypti, Libya, Jemen, Bahrain. EU kohtaa monia kriittisiä valintoja päätöksiä. Tämä mietintö, josta keskustelemme tänä iltana, keskittyy Persianlahden yhteistyöneuvostoon ja yhteistyöneuvoston maihin. Jotkut niistä ovat maita, joissa kansalaiset vaativat parempia ihmisoikeuksia, kansalaisoikeuksia ja valtiot reagoivat eri tavoin merkittäviä rahoituspaketteja, joilla vastataan tärkeisiin sosiaalisiin vaatimuksiin uudistuksia, jotka antavat vaalinnan mahdollisuuksia, lisäävät varmasti vuoropuhelua. Mutta olemme nähneet myös väkivaltaa. Meidän esitystä kohdassa me voidaan sanoa, että tämä on Bahrainista erityisen totta. Me olemme seuranneet tätä tarkkaan. Kathy Ashton on useat kerrat todennut, että väkivalta on esiintynyt kaduilla – josta väestöryhmien välillä on jännitteitä. Hän on kehottanut turvallisuusjoukkoja kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia. Hän on useat kerrat vaatinut, että tunnustetaan, että vuoropuhelu on ainoa etenemisen tie. Kaikki tämän julkisten kannanottojen muodossa tai suorissa yhteyksissä maiden edustajiin. Meille kysymys kuuluu, mihin tämä kaikki johtaa, mitä EU tulisi tehdä – ja miten lukea nyt tätä mietintöä, tätä taustaa vastaan? Kathy Ashton totesi, että hänestä on tärkeämpää olla yhteydessä kuin eristää maita, ja minä olen samaa mieltä. Mietinnössä halutaan lisää sisältöä, ei vähempää ole samaa mieltä. Minä komission jäsenenä haluaisin parempaa vaihtoa bisnesmaailman ihmisten välillä. Nyt eurooppalaisten on osoitetta, että olemme valmiita lisäyhteyksiin näiden Persianlahden valtioiden kanssa. Meidän eurooppalaisten on myös aika olla valmiina vastaamaan myönteisesti pyyntöihin, joita saatetaan esittää, jotta voimme tukea vuoropuhelua ja uudistuksia. Meidän pitäisi aina puoltaa ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia, mutta emme saisi sanella meidän demokratian mallistamme muille tahoille. Eurooppa vakaasti uskoo, että muutoksen pitää lähteä maiden sisältä. Tämä varmasti koskee myöskin yhteistyön neuvoston jäsenvaltiota. Minun ei tarvitse tälle parlamentille kertoa, miten tätä mietintöä tulisi parlamentissa käsitellä, mutta uskoisin, että meidän pitää ajatella strategisesti. Ja jotta tämä vuoropuhelu toteutuisi, sitoutuminen on tärkeää. EU pitää olla valmis antamaan kaikki mahdollinen tuki vuoropuhelulle, uudistusprosessille tällä alueella. Me voimme tukea uudistusta, antaa tietotaitoamme käyttöön erityiskysymyksissä. Pidämme hyvänä tällaista mahdollisuutta, mutta se on mahdollista ainoastaan silloin, jos alueen maat pyytävät meidän tukeamme. Lopulta vielä vapaakauppa-alueesta. Sitä olen vastuussa ja minä uskon, että kun oikeat olosuhteet toteutuvat paikan päällä, voimme edetä – yhteisen päättäväisen kannan pohjalta, jolla halutaan edistää kauppasuhteita Pösiälähden yhteistyöneuvoston. Aivan selkeää on se, että vakaus on ennalta ehto, jotta poliittisissa yhteyksiä toteutetaan hallitusten ja kansalaisten suuntaan ja että yritysmaailma toimii tehokkaasti. Kiitos huomiosta. Aivan erityisesti halusin kiittää esittelijä ja jäsen Bonisia. Kiitos. Kiitoksia herra Bodin mietinnöstä. Äänestämme huomenna kello 11.30. Ilmoitan täysistunnolle, että talous- ja raha-asioiden valiokunta on välittänyt meille tiedon virheistä, jotka koskevat parlamentin hyväksymää tekstiä. Nämä korjaukset ovat saatavilla mm, Transan direktiivuilta. Jatkamme huomenna torstaina kello 9.